haluaisin muistaa viime viikolla kuollutta kollegaa, Marko Panella, monivuotinen kollega, jonka moni meistä monien vuosien ajan tunsi Euroopan parlamentissa. Hyvät naiset ja herrat, hän oli mielestäni erittäin intohimoinen ihminen ja Marco äh, Panella taisteli kansalaisoikeuksien, pasifismin ja monimuotoisuuden puolesta yhteiskunnassamme. Hän vastusti kuolemanrangaistusta, hän taisteli vankien oikeuksien puolesta, hän taisteli homoseksuaalisten ihmisten puolesta. Hän puhui hyvin varhaisessa vaiheessa miesten ja naisten tasa-arvosta. Hyvät kollegat, Marko Panella oli vahva ja innostunut eh, eurooppalainen. Ja hän toimi oman puolueen rajojen ulkopuolella, samoin myös Italian ulkopuolella. Panella oli monella tavalla poliittinen pioneeri ja hänen eh, hän oli usein myös hyvin kriittinen ja aiheutti myös eh, ristiriitoja yhteiskunnallisissa keskusteluissa sekä Italiassa että muualla Euroopassa. Eurooppa menettää Marko Panellassa äh, Euroopan puolesta puhujan. Täällä on paljon hänen entisiä aikaisempia työntekijöitä ja läheisiä ystäviä, jotka tulevat viemään hänen työtään ja työnsä henkeä eteenpäin. Ja heillä on siitä suuri paine. Mutta Euroopan parlamentin ja meidän kaikkien nimessä äh, haluaisin äh, osoittaa osanottomme hänen perheelleen. Hyvät naiset ja herrat, Meine Damen und Herren, unterbreche jetzt die Sitzung. Hyvät naiset ja herrat, keskeytän istunnon hetkeksi